dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo, onorevole Annan. Edustaja Annan, olkaa hyvä. Chiedo ai colleghi di def- niin, olkaa hyvä, poistukaa saalista nopeasti. Ja edustaja Hannan, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Äänestysselitykset. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitos puhemies. Minusta on usein tuntunut siltä, että parlamentti on hyvin kaukana todellisuudesta, mutta kun parlamentti reagoi viimeaikaisiin tapahtumiin, uskoin, että tämä todellista irtautuminen alkaa olla kliinistä laadultaan. Kyse on eurovyöhykkeen itsenäisistä valtioista ja toisaalta niistä maista, jotka joutuvat maksamaan nämä pelastuspaketit. Tässä nyt pyritään tukahduttamaan ihmisten äänet ja työn, työntämään sormet korviin ja jätetään huomiota se, mitä luottoluokituslaitokset sanovat. Brock sanoi haastattelussa, että kyse on pelkästään ilkeästä anglosaksisesta hyökkäyksestä euroa kohtaan – tässä pyritään, pyritään jotkut tuhoamaan eurovyöhykkeen. Sitten on vain kyse. Hyvät ystävät, mitään vaihtoehtoa ei ole. Meidän täytyy puuttua ongelmiin ja kitkeä se juuriltaan. Ei ongelmia voida ratkaista siten, että jätetään huomiotta ennusteet. Maamieheni totesi, että tässä tässä lämpömittari laskee jatkuvasti, mutta mikäli rikotaan lämpömittaria, se tarkoittaa sitä, että sää tästä millään tavalla muuttuu. Kiitoksia edustaja Aron. Sitten edustaja Fox seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee viime kuun neuvoston johtopäätöksiin, haluaisin todeta seuraavaa. Me petämme itseämme, jos kuvittelemme olevamme Euroopan ainut demokraattinen ääni. Puhumme kovasti yhteisömenetelmästä, mutta kyllä meidän täytyisi ymmärtää, että kyseessä on hallitusten välinen sopimus, jonka on allekirjoittanut 26 demokraattisesti valittua hallitusta, jotka vastaavat kansalaisilleen. Minun hallitukseni ei tähän sopimukseen lähtenyt. Me emme pidä sitä hyvänä Britannialle emmekä euroalueelle, mutta toivotamme toki euroalueelle onnea, kun se pyrkii ongelmansa ratkaisemaan. Se, että tähän otettiin, tekstiimme otettiin viittaus finanssitransaktioveroon, on todella huono asia. Meidän täytyisi tehdä Euroopasta kilpailukykyisempi, eikä suinkaan lisätä verotaakkaa entisestään, koska se jarruttaa kasvua EU:ssa. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Edustaja Kolanska Babinska seuraavaksi. C'è l'onorevole Kolanska Babinska? Edustaja Kolanska Bobinska ei ole paikalla. Edustaja Sverpum, olkaa hyvä. You hear me? Adesso sì. Si. Yes. E, ja, ja chciałam powiedzieć w uzasadnieniu głosowania. Kiitoksia puhemies. Haluaisin esittää äänestysselityksen. Me olemme keskustelleet Lissabonin sopimuksesta jo vuosien ajan, ja aivan hiljattainkin. Ja eri kansanäänestyksistä puhuttiin, kansanäänestyksiä järjestettiin ja Lissabonin sopimus hyväksyttiin. Mitä täytäntöönpanosäädöksiin tulee? Tietyt hallitukset etenkin Ranskan ja Saksan hallitukset, pyrkivät nyt vetämään pois jättämään täytäntöön panematta joitakin Lissabonin sopimuksen artikloita. Tämä on minun mielestäni askeleita taaksepäin, kilometrin kaupalla ja vuosia kaupalla, vuosikymmeniä taaksepäin nyt ollaan menossa. Ja tämä kaikki huolimatta siitä, että samanaikaisesti halutaan vahvistaa yhteisömenetelmää. Nyt pikkuhiljaa ollaan purkamassa tätä yhteisömenetelmää. Minä vastustan tätä voimakkaasti. Kiitoksia edustaja Svirburn. Olkaa hyvä. Kiitoksia äänestin hallitusten välistä sopimusta koskevaa päätöslauselmaa vastaan. En sen sisällön vuoksi, vaan siksi, että Euroopan parlamentti ylipäätään ottaa tähän sopimukseen kantaa. Se ei ole EU-sopimus, eikä sitä tulisi tässä talossa sellaisena käsitellä. Euroalueen kamppailu jatkuu ja vaikuttaa siltä, että tähän asti toimet, monimutkaiset, monimutkainen sääntely ja mon, vieläkin monimutkaisemmat rakenteet, uudet rakenteet eivät ole markkinoita rauhoittaneet. Hallitusten välinen sopimus voisi saada markkinat ymmärtämään toimet, mutta kaikkein tärkein osa tätä sopimustahan sisältyy jo Sixpack-lainsäädäntöpakettiin, ja siksi en ymmärrä ollenkaan, miksi Euroopan parlamentti tuhlaa aikaansa tähän nopeasti solmittuun sopimukseen. Nämä ovat olemassa jo toissijaisessa EU-lainsäädännössä. Miksi me

minä en voinut äänestää tämän yhteisen päätöslauselman puolesta. Minä en hyväksy sitä, että Euroopan parlamentti vie jäsenvaltioilta niiden oikeuden neuvotella keskenään samanarvoisina kumppaneina, kun ne pyrkivät vaikeita taloudellisia ongelmia ratkomaan. Jos me pyrimme ratkaisemaan tätä kriisiä, meidän on palautettava markkinoiden luottamus ja tässä, jos nyt etsitään uusia tapoja sille, että rahaa voidaan käyttää epä tehottomasti erilaisiin EU-hankkeisiin, niin se on kyllä suuri ongelma, koska se on tie kadotuksen lisävelkaantumisen kautta. Tämä koskee myös sitä finanssitransaktioveroa. Kiitoksia edustaja Zaborska. Mennään sitten seuraavaksi Florence-mietintöön. Annan puheenvuoron edustaja Hananille. Olkaa hyvä. Minuutti. Thank you, Mr. President. I've been struck... Kiitos puhemies. Monien huomioiden äänen sävy kiinnitti huomioni, kun puhuttiin huippukokouksista. Sanotaan, että pitäisi tässä palata takaisin vanhoille raiteille. Minä katson, että nämä äänensävyt ovat rakentava pohja neuvottelulle, tämä kriittinen äänensävy. Mikäli me emme mukaan, mikäli emme mene mukaan tähän finanssiunia koskevan sopimukseen, on loogista, että tämä lisää integraatiota sopimusta. Luodaan tällainen foorumi, joka on lisää integraatiota, esimerkiksi veroharmonisointifoorumi. Kyse olisi pelkästään taloushallinnosta, vaan laajemmasta poliittisesta yhteistyöstä ja lähentämisestä. Tämä jättäisi Ison-Britannian EUn ulkokehälle ikään kuin. Tämä on vähän niin kuin tällainen näätä, joka imee munasta sen sisällön ja sitten jättää kuoretta jäljelle pelkästään hallitusten välistä yhteistyötä tässä tarvitaan. Tämä pitää kummankin osapuolen tyytyväisiä, mukaan luottaen minun äänestäjäni. Silloin saattaa olla, että pääsee huonosta vuokraista eroon ja sitten saa kivan naapurin. Vähän sama juttu. Kiitoksia. Sitten edustaja Tanok, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin Florentsin mietinnön puolesta viimeisten suunnilleen 20 vuoden ajan, mitä tulee sähkölaitteisiin. Niiden käyttö on lisääntynyt, teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja tulee kaikenlaisia uusia laitteita ja tuotteita. Usein sähkölaitteet vanhenevat kuitenkin aika nopeasti. Niiden elinkaari on varsin lyhyt ja vain kolmannes tästä jätteestä hoidetaan sääntöjen mukaan ja kierrätetään. Tätä osuutta on lisättävä ja meidän täytyy tukea komission 2020 tavoitetta 65 prosentin keräystavoitetta ja tällä välillä ja nyt tämän lisääntymistä. Ajatellaan nyt vaikkapa kännyköitä ja muita. Näissä käytetään sellaisia

Kiitoksia sitten. Edustaja Pacescu, olkaa hyvä. am votat în favoarea acestui raport deoarece apreciez că Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska katsoin, direktiiv, että direktiivin muuttaminen on sovelias toimi. Katson nimittäin, että meidän täytyy selkeästi parantaa metodologiaa esimerkiksi sähkölaitteiden luokituksen osalta. Toinen myönteinen seikka tässä tekstissä on raaka-aineiden käyttöstrategia ja myöskin tehokkaampi kierrätys ja uudelleenkäyttö. Lisäksi täytyy valistaa tavallisia kansalaisia. Tämäkin on erittäin tärkeä toimi, jonka avulla voidaan varmistaa se, että jätteiden huolto sujuu asianmukaisesti. Toivoisin, että komissio edistäisi parhaiden käytänteiden vaihtamista maiden kesken. Esimerkiksi Romaniassa on otettu käyttöön nettisivu, jonka kautta saa tietoa sähköromun keräämisestä ja kierrättämisestä. Vuonna 2007 Romaniassa aloitettiin valistuskampanja. Joka vuosi järjestetään suuren luokan keräyksiä, joiden avulla saadaan talteen tuhansia tonneja jätteitä. Kiitoksia edustaja Patsesku. Sitten edustaja Mesaos, olkaa hyvä. elektromos berendezések tartoznak. Mindent el kell követnünk a szak... Kiitoksia, puhemies. Mitä tulee sähköromuun. Meidän täytyy tehdä kaikkemme sen kierrättämiseksi, jotta saamme säästettyä raaka-aineita. Meidän on järjestäydyttävä huomattavasti paremmin. Noin 85 prosenttia tästä romusta ja jätteestä kyllä ehkä kerätään, mutta vain 30 prosenttia hoidetaan sitten säännönmukaisesti tämän keräämisen jälkeen. Ja mm, kaikkien täytyy nyt todella vetää yhtä köyttä, että tämä kierrätys saadaan kuntoon. Käytäntö on osoittanut, että tämänhetkinen direktiivi ei toteudu, sen kirjain ei toteudu jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti ja meidän täytyisi todella sähkö- ja elektroniikka, laite, romua kerätä entistä selektiivisemmin. Ja toki tästä aiheutuu kustannuksia, kustannuksia niin kuin äh, muistakin toimista, ja nämä tulisi ehkä saada mukaan niiden hintaan. Tuen ehdotusta. Sitten edustaja Swinburne, äh, olkaa hyvä. This report on waste electrical and electronic equipment seems... Niin, tämä jäte direktiivi on oikeastaan tasapainossa sen suhteen, mitä EUn tasolla pitää tehdä. Se pitäisi jättää myöskin jäsenvaltioiden tehtäväksi. Tässä tärkein tekijä on se, että miten lasketaan tämä keräystavoite. Tämänhetkinen metodi pidettäisiin vuonna 2013, ja tämän jälkeen annetaan väliaikainen tavoite, ja sitten myöhemmin kunnianhimoinen 65 prosentin tavoite vuonna 2020 minun kaltaisen jäsenvaltiot meillä on sitten myöskin mahdollisuus mennä 85 prosenttiin, jos he haluavat tehdä näin. Ja kuitenkin katso sitä, että jäsenvaltiot pitäisi tuke, eh, komissio pitäisi tukea että jäsenvaltiot, jotka haluavat tavo- saavuttaa nämä välitavoitteet. Kun on tärkeääkin lisätä romun keräämistavoitteita ja että niitä kierrätään, on yhtä tärkeää myöskin, että lähestymistapa ei ole liian rajoittava, että näillä jäsenvaltioille joustavuutta valita paras lähestymistapa, joka sopii heille parhaiten ja saada näin positiivisia tulo- tuloksia. Ja jäsenvaltiot voivat itse näin osoittaa, että näin voidaan tehdä konkreettisia toimia. Kiitoksia edustaja Swinburne. Ja sitten edustaja Keli, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaani Karl-Heinz Florencia erinomaisesta työstä ja mietinnöstä. Hän on tehnyt suorastaan loistavaa työtä. Ja kaikki parlamentissa puhuneet ovat tämän tunnustaneet. Tämä on valtavan suuri tehtäväkenttä meille, koska sähköromua ja sähkölaitteet on jatkuvasti enemmän markkinoille. Sähkölaitteita täytyy kierrättää, ne täytyy poistaa käytöstä asianmukaisesti joitakin kammottavia käytäntöitä tällä hetkellä on vielä olemassa esimerkiksi laitteiden vienti kolmansiin maihin. Nyt on tehty joitakin ehdotuksia, joilla voidaan parantaa ympäristön suojelua ja raaka-aineita voidaan ottaa talteen ja samalla parantaa kansalaisten terveyden suojelua. Tämä on win-win tilanne kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta, mikä tähän päästään. Now. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tanok. Krista Glassin mietinnöstä. Kiitos. Minä äänestin Glassin mietinnön puolesta, mitä tulee biosidivalmisteiden markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Tämä on mielestäni tasapainoinen paketti ja todennäköisesti parempi vaihtoehto. Ja tässä todella tämä kahden askeleen tai kahden vaiheen toimintatapaa johtaa siihen, että esimerkiksi äh, tämä hyväksyntämenettely mm, tekee eron hyvin vaarallisten ja vähemmän vaarallisten aineiden välillä. Ja todella nämä merkinnät pakkauksissa ovat hyvin tärkeä asia. Täytyy samalla muistaa tietosuojakysymykset, samoin tietojen vaihto luonnollisesti, niin kuin mietinnössäkin on todettu. Näin ei aiheuteta kaksinkertaisia eläinkokeita esimerkiksi, niitä minä yleensä vastustan. Ja näin on myös huomattavasti helpompi ymmärtää tämä ehdotus ja saada se voimaan kaikkialla EU-ssa. Kiitos. Sitten edustaja Pasesko, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska biosidituotteita käytetään hyvin laajalti, mukaan luettuna kosmetiikkaa, elintarvike- ja tekstiiliteollisuudessa. Niiden käytön täytyy olla kunnolla säänneltyä ja valvonta on tarpeellista. Menettelyitä, esimerkiksi lupan, luvanantomenettelyitä, täytyy yksinkertaistaa ja samalla varmistaa korkea terveyden suoja. Katson, että keskitetty lupamenettely olisi erittäin myönteinen askel eteenpäin Euroopan tasolla. Mitä tulee sitten etiketteihin, merkintöihin, biosidit täytyy aina merkitä. Tämä on erittäin hyvä ehdotus, koska tämä tarjoaa kunnollista suojaa ja tietoa kuluttajalle. Tässä on kiinnitetty huomiota myöskin kerrannaisvaikutuksille, joita näillä aineilla on tässä pitäisi hyväksyä yhtenäiset selkeät arviointikriteerit, joiden valossa voidaan tarkastaa tilannetta. Komissio on omaksuma lähestymistapa on erittäin myönteinen tässä suhteessa. Kiitoksia edustaja Pasescu. Sitten edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat tänään sopineet biosidi-asetuksen uudesta versiosta. Euroopan unionin laajuinen biosidituotteiden äh, hyväksyntämenettely otetaan näin käyttöön. Ja tämä merkitsee sitä, että myös ulkomaisten valmistajien on kunnioitettava korkeita EU-vaatimuksia halutessaan myydä tuotteitaan Euroopassa. Maatalouden kannalta on kuitenkin tärkeää se, että biosidituotteet jatkossakin ovat saatavilla, koska ne hyödyttävät viljelijöitämme. Tämä on mielestäni hyvä kompromissi, joka mahdollistaa hyvin kestävän biosidituotteiden käytön ja vähentää erilaisia vaaroja, joten olemme vasta matkalla kohti tätä lopullista tulosta, eli aihe tulee etemme jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Jaar. Sitten Edustaja Swinburne. Maintaining the use of existing biocidal Biosidituotteiden käytössä pitäminen vaihtoehtojen puuttuessa on tärkeä asia kotitalouksien ja teollisuuden kannalta sen vuoksi. Tasapainoiset vaatimukset ja ihmisten enteen terveyden suojelu ja ympäristön suojelu ovat tärkeitä asioita. Aktiivisia aineita täytyy arvioida ja lupamenettelyt biosidituotteiden osalta täytyy hoitaa siten, että pidetään kiinni korkeimmasta mahdollisesta suojan tasosta. On hienoa, että nyt äh, säännönmukaisesti tullaan arvioimaan biosidien käyttöä eri aloilla. Ja silloinkin kun on luvan uusi, uusimisesta kyse, kymmenen vuoden välein arvioidaan uudelleen mukaan ottuna karsinogeenien osalta. Karsinogeeneja voidaan edelleenkin tietyissä olosuhteissa käyttää, esimerkiksi silloin kun on kyse maataloudessa käytettyjen torjunta-aineiden biosidi Tämä on tärkeä asia esimerkiksi oman vaalipiirin Walesin kannalta. Täysimittainen kielto ei olisi, tää, ei olisi järkevä. Vastavuoroinen tunnustaminen mahdollistaa sen, että biosidituotteiden osalta toteutuu sisämarkkinaperiaate. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Sitten mennään seuraavaksi pove mietintöön. Edustaja Tanok, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän Boven mietinnön puolesta maatilojen tuotantopanosten toimitusketju koska elintarvikkeiden kysyntä lisääntyy ja joskus maanviljelijöiden on vaikeaa saada voittoa tuotannostaan ja tässä mietinnössä tunnustetaan tämä tosiasia. Mietintö on myös hyvä siinä suhteessa, että se toteaa, että EU-laajuinen lainsäädäntö usein vähentää niiden viljelijöiden äh, tuloa joita, tai kilpailukykyä, joita se itse asiassa pyrkii auttamaan. Nämä toimet, joita komission lainsäädäntöehdotuksessa YMP 2013 jälkeen liittyy, saattavat aiheuttaa lisätaakkaa viljelijöillemme näinä aikoina, kun meidän kaikkien tulisi pyrkiä samaan aikaan sellaisia toimia, joiden vaikutukset ovat juuri tasan tarkkaan päinvastaiset. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tanok. Sitten edustaja Pietikäinen, olkaa hyvä

Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Pacescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin herra Boven mietinnön puolesta, koska katson, että maatalousmarkkinoilla tarvitaan hintamekanismeja, jotka varmistavat sen, että tulot jakautuvat oikeudenmukaisesti ketjun eri osatekijöiden välille. Nyt on kyse tiedotuksen puutteesta ja muistakin ongelmista tässä suhteessa. Tässä pitäisi keskittyä siihen, miten voitaisiin toimia siten, että loppukuluttaja hyötyisi. vuoristoalueilla, äärialueilla ja kaukaisilla alueilla ongelmat ovat vielä suuremmat kuin muualla. Kun luonnonolosuhteet ovat vaikeat, pitää enemmän käyttää aikaa kuljetuksiin ja tuotteiden säilyvyyteen. Kilpailu on siksi, kilpailuasema on siksi heikompi kuin muilla maatalouspuolella täytyy myöskin varmistaa kunnollinen tiedottaminen, erityisesti silloin kun on kyse äärialueista. Rakennerahastoista pitäisi antaa niille enemmän tukea. Kiitoksia edustaja Patsesko. Sitten edustaja Jaar, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämän päivän maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintö otetaan esille hyvin tärkeä maatalouden ongelma. Viime vuosina ovat tuotantokustannukset kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin kuluttajahinnat. Tarvitaan nyt reiluja olosuhteita. Tämä on sosiaalinen markkinatalous tarkoittaa sitä, että politiikan pitää sitten puuttua, että luodaan reilut markkinatilanteet, jos niitä ei ole olemassa. Maatalouden ongelmana on se, että toisaalta meillä on paljon maataloustoimijoita ja paljon pk-yrityksiä tässä välissä, ja sitten hyvin keskittynyt vähittäiskauppa, jossa on vähän toimijoita. Joten Mä vähän organisoituneet, järjestetyneet maataloustuotteet ovat kyllä huonompaan asemaan. Me tarvitaan enemmänkin tuottajajärjestöjä, jotka saavat enemmän markkinatietoa käyttöön, Se voivat myöskin keskustella hinnoista yhdessä. Tietenkin kartelioikeus ei oteta oikeastaan huomioon, joten tämä pitäisi muuttaa tämän johdosta. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Jaar. Sitten edustaja Keli arvoisa eh, puhemies. Eh, Minä äänestin ilomielin tämän mietinnön puolesta ja oli hienoa myöskin saada osallistua tähän keskusteluun ja kuunnella, mitä muut sanoivat. Keskustelu oli suorastaan erinomaista. Uskon, että loppujen lopuksi me pystymme nyt tarttumaan tähän suuren luokan ongelmaan. Voiton jakautuminen on että merkittävä kysymys. Usein voitot menevät monikansallisten yritysten taskuihin ja viljelijät eivät saa joskus minkäänlaista voittoa työstään. Ja tämä on epäkohta, joka meidän täytyy oikaista. Meidän täytyy nyt lopettaa huonot käytänteet tässä suhteessa, erityisestikin mitä tulee joihinkin avainongelmiin. Meidän täytyy oikaista tilanne. Me tarvitsemme oikeudenmukaista kohtelua viljelijöillemme. Tämä täytyy hoitaa kuntoon, koska Tällä hetkellä tämä on tilanne. Suuret yritykset tässä vain saavat voittoa, eikä tämä ole oikeudenmukaista. Move. Kiitoksia, edustaja Keli. Sitten seuraavaksi eh, epätasapaino elintarvikeketjussa ja edustaja Keli. Ultron, it is very similar to the previous and the same issue Tämä on ihan vastaava kuin tuo äskeinenkin aihe. Ja haluan vielä kerran korostaa sitä, että meidän on huolehdittava tästä kysymyksestä tuottajatasolla ja juuri monikansallisten yritysten tasolla. Jos emme näin tee, niin, niin äh, tämä elintarvikeketjuongelma ei ratkea. Eli meidän on jatkettava tätä työtä, kunnes se on hoidettu. Kiitoksia edustaja Keli. Ja nyt meillä on avaruustrategia seuraavaksi. Edustaja Kiitos. Kiitos puhemies. Avaruutta on aina pidetty Euroopan integraation yhtenä suurena kysymyksenä. Ikään kuin kylmän sodan aikana olemme pyrkineet saamaan Euroopan unionin maailmankartalle. Esimerkiksi Chirac on todennut aikoinaan, että Galileo-hanke rikkoo ikään kuin Yhdysvaltain imperialistisen toiminnan. Eli tätä on pidetty todellisena lippulaivahankkeena. hankkeena No niin, tietenkin äh, sitten vähän riippuu siitä, että kuka asiasta puhuu. Tämähän on aivan täydellistä Euroopan unionille. Ennen viime EU-vaaleja meillä oli vaaliurna, johon on, oli kirjoitettu, minkälainen EU itse asiassa on. Se katsoo ylhäältä alaspäin meitä kaikkia. Vaikka te uppoatte kaulanne myöten mutta niin katsotte silti tähtiin ja taivaisiin. Kiitoksia. Sitten edustaja Tanakka, olkaa hyvä. Mikro. Mikrofoni, olkaa hyvä. Äänestin tämän mietinnön Paticellon mietinnön puolesta. Tässä on selvää hyötyä, että EUlla on parempi avaruustrategia. Kerätään tietoja tieteen taholta, ja tämä auttaa ainakin avaruusteknologian kehittämisessä ja antaa myöskin EUn taloudelle ja kansalaisille etuja. Myös GPS-satelliitti järjestöt. Ja tämä auttaisi jo meitä, että on enemmän tarkkuutta siihen ja voidaan näin paremmin hallinnoida liikennettä. Ja vaikka laivojen liikennettä, kun he toivottavat tavaroita satamoihin. Myöskin ympäristö- ja turvallisuusohjelmien hallinnointi parantuisi. Maapallon tarkkailu kehittyisi ja kyllä ympäristö hyötyisi tästä. Mutta kuitenkin tuen sitä, että GMS-ohjelmat tuettaisiin sitten, GMES-ohjelmat tuettaisiin monivuotisesta rahoituskehityksestä. Ja tällainen tosikin lisä rahoitustaakka taas jäsenvaltioiden rahoittavat tämän. Tämä ei ehkä ole suotuisaa. Kiitoksia edustaja Tannok. Sitten edustaja Svenborg arvoisa Kiitos puhemies. Tämä Euroopan unionin avaruusstrategia mietintö tekee koko joukon ihan järkeviä ehdotuksia ja näin osa jäsenvaltioista voi sitoutua tähän työhön ja jatkaa sitä. Näin voidaan yhdistää voimat, yhdistää resurssit eh, ja tiedustelu niin, että voidaan hyödyttää koko Euroopan unionia ja muitakin maailman osia. Me toimimme hyvin kilpailullisessa maailmassa ja kun ajatellaan ihan päivittäistä työtä, niin Euroopan unionin strategian kautta päästään ihan, ihan itsenäisesti myös avaruuteen. Näin tuemme Galileo eli satelliittinavigaatiojärjestelmämme jatkokehitystä sekä muita hankkeita Euroopan unionissa. Tämä on sellainen ala, jossa Euroopan unioni voi tuoda todellista lisäarvoa. Kiitoksia, edustaja Swinburne. Sitten meillä on Karonna, mietintö, elintarvikepolitiikan haaskauksen välttäminen. Edustaja Anna. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Lukashenkan diktatuuri Valko-Venäjällä on kulman mukaan viimeinen neuvostoajana koneisto, mikä on enää jäljellä. Mutta kun tarkastetaan maataloustuotantoa, keskusjohtoista suunnittelua, hintojen määrittelyä ja sääntelyitä, niin tämä on hieman sama juttu. Usein otteeseen on moitittu yhteistä siitä tuhosta, mitä se tekee kaikkien köyhimpien afrikkalaisten taholla esimerkiksi ja elintarvikkeiden hintojen osalta. Se vääristää maatalouden toimintaa, maaseudun toimintaa, ja se rankaisee minun maatani esimerkiksi, joka on maataloustuotteiden nettoviejä. Nyt pitäisi tutkia sitä tapaa, jolla rahaa ohjataan ihmisille jäsenvaltioissa. Rahat eivät mene suinkaan maanviljelijöiden tueksi, vaan pikemminkin yhä, moni, yhä enemmän rahaa menee kaikille muille, rikkaille toimijoille ja muille elintarvikeketjun osapuolelle, Eikä tämä ole tämän kaiken tarkoitusperä. EU on ostanut erittäin vaikutusvaltaisten ihmisten tuen jäsenvaltiossa. Tämä on paras tapa, jolla rahaa voidaan jakaa köyhiltä rikkaille, mutta nyt meidän täytyy sitten todellakin sitten muistaa tämä myöskin silloin, kun pankkeja tuetaan. Edustaja Tanok, olkaa Puhemies, minä sitten ryhmäni ECRn puolesta tämän puolesta, jota koronamietitykseen tehtiin. hetkessä talouskriisissä ja kun maata, maailman väestö kasvaa tällä kovalla vauhdilla, ja kuitenkin Afrikan nälänhätä on suuri ongelma, niin kyllä tarvitaan ruoan haskauksen estämistä. Täällä tarvitaan sitä, että muuttaa menettelytapoja ja parempaa koordinointia jäsenvaltioiden välillä vaaditaan. Ja tämä mietinnössä yksi esiloittu asia oli se, että myöskin, myöskin säännöt liittyen elintarvikeketjuun eivät ole samat kaikkialla Euroopassa että kun ruvetaan myymään vaikka elintarvikkeita alennettuun hintaan, kun niiden päivämäärä lähestyy, niin jotkut jäsenvaltiot, niin se on kielto, kielto tällaiset myydään viimeisen myyntipäivän tuotteita alennettuun hintaan. Ja tarvitaan kyllä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden, että tämä tilanne muuttuisi. Ja lopuksi tuen edustaja aina, että yhteisen maatalouspolitiikan radikaali muutos on tärkeä tulevaisuutta ajatellen. Kiitokset edustaja Piper. Kiitos puhemies. Minä äänestin hyvin mielelläni tämän mietinnön puolesta. Euroopan unionissa lähes 90 miljoonaa tonnia käyttökelpoisia elintarvikkeita joutuu roskikseen. Tämä on järkyttävää Äh, että nämä elintarvikkeet, jotka on haaskattu, hoidetaan ihan tavallisena jätteenä. Minä vaadin komissiolta äh, syy- ja seurausanalyysiä ja haluan, että myös tarkastelemme eroja jäsenvaltioiden välillä entistä huomattavasti tarkemmin. Ja jos kuluttajat joutuvat kantamaan tästä haaskaamisesta päävastuun, meidän poliitikkojen on keksittävä ratkaisuja. Yksi asia on parasta ennen päiväysten muuttaminen. Useinhan ne ovat ylivarovaisia ja johtavat haaskaamiseen. Puolassa esimerkiksi todetaan, että on paras äh, kuluttaa elintarvike siihen ja siihen mennessä ja äh, Itävallassa tämä äh, todetaan vähän samoin. Eli meidän täytyisi oppia niiltä, jotka hyvin kestävällä tavalla käsittelevät elintarvikkeitaan. Kiitos. Elena Basescu. Edustaja Patsesku. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, jonka kollega Karonna oli laatinut. FAO on varoittanut maailmanlaajuisesta elintarvikkeiden tuotannon epätasapainosta. Meidän täytyy tuottaa laadukkaita elintarvikkeita järkevällä ja rationaalisella tavalla niin, että tuhlaukselta voidaan välttyä. Lisäksi täytyy tarkastella elintarvikkeiden ravitsemussisältöä ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Samalla muistaen eurooppalaisten kuluttajien edut ja maailmanlaajuisesti ihmisten aseman. Kun tarkastetaan, kuinka paljon elintarvikkeita menee roskiin joka vuosi, joka ikisen kuluttajan kotona meidän täytyy muistaa, että tämä samalla määrällä voitaisiin ruokkia koko maapallo kuukausien ajan, varsinkin lasten kohdalla tämä on erittäin räikeä tilanne. 2000 tai 14 pitäisi saada teemavuoraksi, jonka aikana vastustetaan tätä ilmiötä. Kiitos edustaja Jaar. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti on tällä, tänä viikolla käsitellyt tätä tärkeää aihetta ruoan haaskausaihetta. Ja olen tyytyväinen, että mä ollut mukana. Tämä koskee kuitenkin puolta elintarvikkeista on tuettu EUn alueelle, eli ne eivät saavu sinne, minne niin pitäisi mennä kuluttajan syötäväksi, eikä siis pois heittäväksi. Ja haluaisimme muistaa edustaja Piiperille, että pitäisi myöskin tehdä asian eteen enemmän. Tämä on ensimmäinen askel mutta tarvitsemme enemmän konkreettisia hyväksyttäviä toimia. Sitten toinen asia vielä minua maataloustuottajana häiritsee se, että me pitää katsoa myöskin kiertoa, kuinka jossain tapauksessa tapahtuu, että elintarvikkeita enää voi antaa ihmisravinnokseen jotain tuhoamaan, ja niitä voidaan myöskään rehuksikaan. Ja tässä pyytäisin komissio tekemään toimipiteitä, jotta niitä elintarvikkeita, joita ei voida ei enää voida muuten nauttia, ne on siis rehuksi sitten eläimille. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jaar. Edustaja Swinburne, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies. Meidän viljelijöihimme kohdistuu hyvin paljon painetta. Heidän täytyy tuottaa yhä enemmän elintarvikkeita yhä vähäisemmin resurssein, joten nyt puhutaan ihan oikeasta aiheesta. Yhdeksän biljoona tonnia elintarvikkeita haaskataan, joten on hyvin tärkeää, että otamme tämän aiheen osaksi omaa strategiaamme. On hyvin tärkeää huolehtia siitä, että vaihdetaan tietoa ja parhaita käytäntöjä, jotta voidaan vähentää tätä haaskaamisen määrää täytyy parantaa teknologioita myös jätteiden käsittelyn kohdalla, esimerkiksi aikaansaamalla näin energiaa. Ruoan tuhlaamista on vähentettävä myös esimerkiksi pakkauskokojen suhteen tarvittaisiin ää, äh, innovatiivisia ehdotuksia, samoin parasta päiväysten suhteen. Täytyy kuitenkin olla varovainen, ettei tule liikaa lainsäädäntötaakkaa. Markkinatkin voivat ehkä asiasta huolehtia. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Kukan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Elintarvikkeiden tuhlaaminen on yhä suurempi eurooppalainen ongelma, joka koskee koko elintarvikkeiden tuotantoketjua. Pitäisin hyvänä nyt komission omaksumaa lähestymistapaa, jolla pyritään vähentämään elintarvikkeiden tuhlausta vuoteen 2020 mennessä. Tänään minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä myötä vaikuttaa tähän tavoitteeseen. Janic Potocnik on todennut, että nyt kun monet maailman maat ovat kärsineet elintarvikkeiden vähyydestä ja nälästä, silloin samanaikaisesti Euroopassa on suorastaan vastuutonta heittää niin paljon ruokaa roskiin. Ihmisten pitäisi saada enemmän tietoa, ei pelkästään syy- ja seuraussuhteista, jotka liittyvät jätteiden syntymiseen, vaan myöskin ihmisten täytyy tietää, miten voidaan vähentää tuhlaamista. Minä tuen parlamentin ehdotusta että vuosi 2013 olisi elintarvikkeiden tuhlaamisen vastainen teema vuosi. Tämä olisi yksi tärkeä tapa, jolla voitaisiin ihmisten tietoisuutta lisätä tästä ongelmasta. Kiitoksia edustaja Kukan. Sitten edustaja Keli, olkaa hyvä. Äh, äh, Kiitoksia puhemies. Tein tutkimus tästä aiheesta. Ja minua shokerasivat nämä luvut. Monissa kotitalouksissa – tuhrataan jopa tuhat euroa elintarvikke, elintarvikkeiden ja tämä mitä tehdään tämän asian eteen. Ja tässä on tietenkin kauheita tilastotietoja, että 60 prosenttia, joka heittää pois, ja pitäisi heittää pois, 20 prosenttia johtuu näistä merkinnöistä esimerkiksi. Nämä kaikki pitää tehdä oikein kuluttajien pitäisi olla tietoisia näistä. Pitäisi myöskin ottaa huomioon se, että tässä kasvihuonekaasupäästöjä, kun tuotetaan elintarvikkeita, jos niitä käy, sitten käyttäkään. Ja katsotaan toista asian puolta. Ja mitä tehdään sitten tälle energiaa sen jälkeen, kun sitä ei käytä. Ja no, tämä pitää siis kaikki ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Repu, olkaa hyvä.

Nämä julkaistaan myöskin pöytäkirjassa sitten seuraavassa koko